Monet valiokunnat ovat käynnistäneet toiminnan väliset neuvottelut työjärjestyksen säännön 69c kohdan yksi mukaisesti. Mietinnöt, joissa määritellään tämä mandaatti, ovat saatavana täysistunnon nettisivuilla ja ne liitetään myöskin täysistunnon pöytäkirjoihin. Säännön 69c kohdan kaksi mukaisesti yksi tai useampi poliittinen ryhmä voi huomiseen mennessä, puolen yöhön mennessä pyytää, että äänestettäisiin kyseisestä päätöksestä lähteä toimielinten välisiin neuvotteluihin. Jos tällaista pyyntöä ei esitetä, niin silloin valiokunnat voivat käynnistää neuvottelut.